keskustella siitä, että hätätilanne kampanjassa on saatu ratkaistua kestävästi. Herra Kokolliina on luettelossa, mutta hänellä paikalla. Onko muita puhuja kampanjasta? Siinä tapauksessa istunto keskeytyy ja pöytäkirjat jaetaan hyväksyttäväksi ensi istunnon alussa. Ja nyt olemme käyneet asian eh, eh, läpi, joten kiitän kaikkia. Istunto keskeytyy.